Teillä on puheenvuoro. Grazie tante. Agri- e Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Hyvät edustajat. Kun valittu puheenjohtaja Juncker antoi minulle tämän salkun hoidettavaksi, hän ystävällisesti sanoi, että minä puhun Shakespearein kieltä. Teen parhaani, jotta olen selkeä äidinkielelläni, mutta Ennen kaikkea haluaisin Moliärin kielellä tai ainakin minun tulkinnallani Moliärin kielestä haluaisin todella tällä kielellä kiittää minua siitä, että minulle on myönnetty kunnia olla täällä kutsuttuna tänään. Haluaisin kiittää teitä myös siitä ajasta, jotka te monet teistä ovat antaneet minulle jo ennen tätä tilaisuutta. Tänään haluaisin vastata kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, miksi haluan tämän työn? Toiseksi, mitä kokemusta tuon mukanani? Ja kolmannekseen, kuinka lähestyn tätä tehtävää, joka on niin tärkeää työllisyyden ja kasvun takia ja siksi niin tärkeää Euroopan kansalaisille. Miksi siis haluan tämän työn? Siksi, että haluan kantaa oman korteni kukkojen tähän näihin kahteen tärkeään haasteeseen, jotka ovat edessämme. Haaste, joka koskee sitä, että saadaan rakennettua luottamusta kansalaisten joukkoon, ja se haaste, että saataisiin takaisin talouteemme näitä työpaikkoja ja kasvua. Henkilökohtaisesti haluan työn, koska haluan, että Britannia on osa menestyksekästä Euroopan unionia. Siinä on järkeä Britannialle, siinä on käsittääkseni järkeä myös Euroopan unionille. Vanhempieni sukupolvi kävi sotaa. Oma sukupolveni eli jakautuneessa Euroopassa ydinsodan uhan alla. Kun rippu romahti, minne päin uudet demokratiat kääntyivät. Ne kääntyivät Euroopan unionin päin. Ja olimmepa oikeassa, kun vastasimme tuohon pyyntöön. Joten todellakin minä haluan tehdä työtä yhteisen Euroopan edun puolesta ja haluan, että maani jää 500 miljoonan ihmisen unioniin, jolla on yhteisiä arvoja, jotka asuvat yhdessä, tekevät työtä yhdessä, käyvät kauppaa yhdessä ja vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin yhdessä. Mitä minä sitten tuon tähän työhön, jos minut vahvistetaan tähän asemaan? Olen pienyrittäjän ja kouluopettajan lapsi. Olen puolet elämästäni ollut työssä hallituksessa, puolet liike-elämässä. Aloitin Kenneth Clarkin ja John Majorin neuvonantajana 80- ja 90-luvuilla. Tämän jälkeen perustin oman yritykseni, joten kyllä tunnen, millaisia haasteita on liiketoiminnan harjoittamisessa kilpailu, kilpail, kilpailevassa ympäristössä neljä vuotta sitten liityin ministerinä Iso-Britannian hallitukseen. Tuon jälkeen en ole omistanut mitään osakkeita enkä kuulu mihinkään hallituksen, joten en usko, että minulla on mitään eturistiriitoja. Vuonna 2010 minusta tuli koulutusministeri ja sain tehtäväksi suorittaa sukupolven suurimmat koulutusuudistukset. Tämän jälkeen minusta tuli kabinetin jäsen ja johdin ylä, ylähuoneessa koalitiohallitusta. Ylähuone on parlamentin kamari, joka muuttaa lainsäädäntöä ja erikoistuu lainsäädännön tarkasteluun. Siellä on paljon asiantuntijoita ja milläkin puolueella, puolueella ei ole enemmistöä. Suurimmallakin puolueella on ainoastaan 28 prosenttia äänistä. Ainoa tapa päästä eteenpäin on rakentaa siltoja, rakentaa konsensusta ja tehdä työtä puoluerajojen yli. Olen siis saanut aikaan tuloksia monimutkaisessa uudistuksessa poliittisessa ympäristössä. Olen osoittanut pystyväni rakentamaan konsensusta ja ymmärrän työn ja kasvun käytännöllisestä vinkkelistä. Kuinka sitten lähestyn tätä hyvin elintärkeää tehtävää, jonka Jean-Claude Juncker on minulle antanut hoidettavaksi. Yhteistyössä Jyrki Kataisen Valdisen Dombrovskisin ja Pierre Moskovitsin ja muiden komission kollegoiden kanssa aion rakentaa sille pohjalle, mitä Michel Barnier ja tämä valiokunta ovat saaneet aikaan, ja varmistaa sen, että meillä on hyvin säännelty rahoituspalveluteollisuus, joka työskentelee mon- kaikkien tai monien intressien mukaisesti, eikä vain harvojen intressien mukaisesti. Oli erittäin hienoa saada korjatuksi rahoitusjärjestelmä, kun kriisi vielä velloi, ja haluaisinkin todella osoittaa kunnioitusta edeltäjälleni. Keskeinen osa tätä työtä on pankkiunioni, joka on kuvailtu yhteisessä sääntökirjassa, jota tässä 28 jäsenvaltioille. Minun tehtäväni nyt, mikäli asemani vahvistetaan, on saada viimeiset palapelin palat paikalleen ja saada aikaan tuloksia ja saada pankkijärjestelmä vakaaksi. Näinhän kaikki haluamme. Minä toki tulen pankkiunionin ulkopuolisesta maasta, mutta kriisi on osoittanut, kuinka toisistaan riippuvaisia 28 jäsenvaltiota ovat. Kaikki tarvitsemme vahvaa pankkiunionia ja teen kaikkeni, jotta siitä tulee Euroopan unionin lippulaiva. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että ei voida enää palata päiviin, jotka edelsivät tätä kriisiä. Ei enää voida palata tähän villiin riskinottoon, joka teki pahan jälkeä työpaikoille ja elinolosuhteille niin monille kansalaisille. Ei voida enää palata siihen, että, että pankit, pankit pelastetaan veronmaksajien rahoilla. Uskon, että olemme kuitenkin samaa mieltä siitäkin, että tulevina vuosina tarvitsemme uutta puhtia työpaikkoihin ja kasvuun. Meidän täytyy tarkkaavaisesti seurata uusien riskien nousua järjestelmässä, mutta meidän ei pidä odottaa, että meidän pitäisi tuottaa yhtä paljon peruslainsäädäntöä seuraavan viiden vuoden aikana. Hyvän säätelyn pitää tarjota vakautta ja tiukkuutta. Mutta samanaikaisesti, jos löytyy näyttöä, että tasapaino ei ole aivan oikein, meidän täytyy olla valmiita tekemään muutoksia. Voi olla alueita, joista löydämme aukkoja, voi olla alueita, joissa meidän täytyy vähän hienosäätää, jotta investointien kulku on helpompaa. Tämä on haaste, joka liittyy esimerkiksi pääomamarkkinoiden unioniin. Miten me lisäämme investointeja erityisesti pk-yrityksiin luoden samalla tehokasta säätelyä. Tämän laajan lähestymistavan puitteissa olen asettanut viisi pääprioriteettia. Ensiksi jo sovitun täytäntöönpanoon. Tämä sinällään on jo merkittävä tehtävä. Äh, vielä täytäntöönpanomatta delegoidut Äh, delegoidut säädökset ja säädökset. ne ovat noin 400 toimenpidettä, muun muassa MIFID 2, pankkiunin solmasi 2, ja meidän täytyy taata avoin prosessi. Ja toiseksi meidän täytyy tarttua muihin merkittäviin riskilähteisiin, joissa neuvotellaan kuuteen rahamarkkinarahastot, vertaisarvioinnit ja rakenneuudistukset, ja meidän täytyy olla myös tarkkana uusien esille tulevien riskien suhteen, esimerkiksi sellaisten, jotka syntyvät sen takia, että ei ole tehokasta kriisiratkaisumekanismia, ei pankkilaitoksille, rahoituslaitoksille. Ja kolmanneksi meidän täytyy johdonmukaisesti täytäntöönpanna kansainvälisiä standardeja, periaatteita ja sulkea porsareijat, jotka vaarantavat rahoitusmarkkinoiden tasa painon, ja meidän täytyy työskennellä läheisesti G20-maiden kanssa, ja mennä pyrin syventämään säätelyyhteisöitä Yhdysvaltojen kanssa. Neljänneksi tulen tekemään ehdotukseen pääomamarkkinaunionin kehittämisestä tämän projekti kaikille 28 jäsenmaan. Tavoite on selvä. Vapautta se pääoma Euroopassa, joka on nyt jä, jäissä, ja saada se toimimaan Euroopan yritysten, erityisesti PK-yritysten puolesta meidän täytyy laajentaa ja siirtyä pois riippuvuudesta pankkirahoituksesta ratkaisemisella uusia vaihtoehtoisia rahoituskeinoja. Haluan ensiksi analysoida ongelmat ja edistyksen esteet, mutta me näemme ja joitakin jo todennäköisiä parhaisia prioriteettialueita, kuten korkealaatuiset arvopaperistamiset, pk-yritysten luotto luokitusten saatavuuden paraneminen ja sopimuseuran pitkään aikavälin investointirahastoista. Ja sitten viidenneksi minä haluan selvitellä, miten voimme hyödyntää ää, single market lainsäädännön hyötyä kansalaisille – viimeisen viiden vuoden ajan me olemme keskittyneet suuriin rakenteellisiin ja institutionaalisiin uudistuksiin, ja seuraavan viiden vuoden aikana toivottavasti teleskooppi kääntyy vastakkaiseen suuntaan. Voimme enemmän miettiä sitä, miten me voimme avata markkinat paremmin äh, turvallisille, transparenteille, äh, vähittäissijoitustuotteille, joihin ihmisillä on varaa tiedän, että tämä talo on aina puolustanut kuluttajan etuja ja varmasti tuette näin vastaisina vuosina. Aina täytyy myös tarkkaan miettiä digitaalisten ja elektronisten maksumuotojen kehitykseen, jotka saattavat hyödyntää kuluttajia paljon kustannusten kannalta ja helppokäyttäisenä vuoksi, mutta ne täytyy myös olla turvallisia ja hyvin säädeltyjä. Yksi kattava teema tässä on, ja se on seurattavuus. Se on olennaista sen suhteen, mitä me vaadimme rahoituslaitoksilta, niiden täytyy tietää, mitä riskejä ne ottavat, ja niiden täytyy selittää asiakkaalle nuo riskit. Valvojen täytyy tietää tämä myös. Useimmat säännöt, jotka olette luoneet, vaativat tiukkoja transparenssivaatimuksia ihan oikein. Ne palauttavat luottamusta. Miten minä työskentelen kanssanne, jos me nyt valitaan tehtävääni? Jälleen seurattuus on olennaista. Olen avoin tälle valiokunnalle aina ja teille sen suhteen, ketä tapaan. Toivottavasti toteuttamiseksi minun täytyy keskustella laajalle ihmisjoukolle, koska en oskaan usko, että poliisia, politiikkaa pitää tehdä tyk, tyhjössä. Mutta varmasti seuraan edeltäjäni käytäntöjä ja julkaisen ulkoiset tapaamiset ja niin myös virkamieheni. Tämän olennaista luodakseni oikeat suhteet kanssanne. Mä tässä Strasbourgissa olin, minulla oli illallista Michel Barnierin kanssa ja kysyin neuvoja. Hän oli paljon hyllisiä neuvoja, mutta yksi oli muuta tärkeämpi. Muista aina, hän sanoi, kuinka tärkeätä suhteesi parlamentin kanssa ovat. Minä olen ottanut tuosta neuvosta vaarin ja noudatan sitä. Teiltä puheenjohtaja ehdokas Jean-Claude Juncker on antanut minulle merkittävän vastuun tämän portfolion myötä. Ja jos me nyt valitaan, tulee olemaan EU-komissaari, joka puolustaa yleistä etua, komission jäsen, joka työskentelee kaikkien 28 jäsenvaltion puolesta, ja komission jäsen, joka ei koskaan ulos unohda, että hän on vastuussa tämän parlamentin suoraan valitulle jäsenille. Kiitos.